Ulskuudikin paikalla. Tervetuloa ja onnea menestystä työhön täällä valiokunnassa. Ja nyt siirrymme esityslistan kohtaan seitsemän. Kyse on IMKO- ja Intavaliokunnan yhteistyöstä kulttuurihyödykkeiden osalta. Hienoa, että IMKON puheenjohtajan täällä kanssani tiedätte, että noudatamme sääntöä 55 työjärjestyksestämme, joten teemme yhteistyötä, joten kokouksissamme on näin aina erillinen esityslista ja lopputuloksena on yksi mietintö. Ja nyt annan yhteispuheenjohtajalle suoran puheenvuoron, olkaa hyvä. Uh, eh, Mr. Lange, uh, for giving me uh, the floor. Kiitoksia edustaja Lange siitä, että sain puheenvuoron. Haluaisin avata tämän yhteisen kokouksemme ja niin kertoa kaikille, että tarkoituksena on käyttää tunti tähän kun pohditaan tätä mietintöluonnosta, jos kommentteja ei ole tässä kohdin, niin voitaisiinko se hyväksyä. Haluaisin myös muistuttaa kaikkia siitä, että kokous välitetään suoratoistona internettiin ja siihen liittyvät asiakirjat löytyvät myös internetistä. Nyt annan rinnakkaispuheenjohtajalle puheenvuoron. So, um... No niin, esityslista on siis hyväksytty. Voimme aloittaa. Ensin puheenvuoron saavat esittelijät. Ensin Alessi Moska. Very much. Uh... Kiitos oikein paljon. Haluaisin yleisesti kertoa siitä, miksi puhumme tästä tärkeästä asetuksesta. 56 miljardia tämän kaupan arvo vuonna 2016, joissain arvioissa esitetään, että 80-90 prosenttisesti kyse on laittomasti hankituista tuotteista. Kulttuurituotteiden tuonnille ei ole sääntöjä, siksi tässä asetusehdotuksessa luodaan pysyvämmät puitteet, jotta voidaan keskittyä erityistapauksiin, kuten Irakin ja Syyriaan. Keskustelua tästä ehdotuksesta on käyty hyvin vilkkaasti tähän mennessä. Kulttuurivaliokunnan lausuntoon oli yli 260 tarkistusta ja suuri enemmistö poliittisista ryhmistä pitää tätä aloitetta hyvänä. Nyt on aika saada yhtenäinen kanta aikaiseksi, jotta voimme saada tämän ehdotuksen hyväksyttyä. Yleisesti ottaen ryhmämme tukee tämän ehdotuksen soveltamisala-asetuksen tavoitteena on puuttua laittamaan kulttuurihyödykkeiden kauppaan. Tämä liittyy myös ase- ja huumekauppaan, joka on miljoonien kauppaa, joka haittaa kansalaisten asemaa siksi, että näin tehdään veropetoksia, rahoitetaan – terrorismia ja niin edelleen. Haluamme oikean tasapainon kulttuuriperinnön suojelemisen ja kaupan mahdollisuuksien välillä. Nyt ehdotetaan tiettyjä toimia, tukea mikro- ja pk-yrityksille, jotka vastaavat 75 prosenttisesti näistä markkinoista. Esimerkiksi on sovittu siitä, että mikro- ja pk-yritykset otetaan mukaan näille yrityksille erityinen helpdesk ja mukaan myös luku siitä, minkälainen vaikutus pekoyrityksillä on, että se otetaan huomioon siinä kertomuksessa, joka komissio esittää parlamentille aika ajoin. On muita tarkistuksia, joista on päästy sopuun. Mainitsen vain muutaman. Esimerkiksi se, että luodaan yhteinen sähköinen järjestelmä lupiin liittyen ja että vähennetään sitä ajanjaksoa, jona komissio raportoi parlamentille. Yhteisesittelijät eivät kuitenkaan päässeet ehdotuksen soveltamisalasta ja joistain spesifisemmistä teknisistä kysymyksistä sopuun. Tarkistuksessani pyrin muuttamaan liitettä jota käytetään vientiin, jotta saadaan yhtenäinen noudattaminen, jota vahvistaa myös komission laatima ohjekirja, jota vientiasetuksen pohjalta lähdetään laatimaan. Tässä on tietyt arvorajat ja nyt noudatetaan paremmin Unescon ja UNIDROAN esittämiä rajoja – ja nämä ovat tullivirkamiehille jo tuttuja asioita. Ehdotus ei ole ideologinen eikä muuta soveltamisalaa, vaan keskittyy vain kaikkein arvokkaisimpiin tuotteisiin ja pyrkii huolehtimaan siitä, että myös nuoremmat kuin 250 vuoden ikäiset tuotteet saadaan mukaan. Toivon, että sopu saadaan nopeasti, jotta voidaan Euroopan unionille antaa toinen tärkeä välineellä taistella laitonta kauppaa vastaan. Kiitos. Kiitos oikein paljon yhteisesittelijä EMKon puolelta, edustaja Dalton. Thank you very much. Um... Kiitoksia kovasti. Ensinnäkin haluaisin uh, kiittää esittelijä hyvästä yhteistyöstä. Minun mielestäni tässä mietinnössä on kolme tärkeää seikkaa aikaa. Nimittäin digitaalin käyttö, tuki PK-yrityksille ja kansainväliset toimemme. Niistä muutama sana. Ensinnäkin tästä digitaalisesta lähestymistavasta me tietysti tarvitsemme älykkään digitaalisen lähestymistavan, erityisesti kun puhutaan sellaisista kulttuurituotteista, joita arvostetaan niiden estetiikan vuoksi, niin olisi hyvä, jos voisimme sähköisesti vaihtaa tietoa näistä, se auttaisi meitä ja myös tulliviranomaisia, säästäisi rahaa ja resursseja. Mitä pk-yrityksiin tulee, niin suuri osa yrityksistä tällä alalla ovat pk-yrityksiä, pieniä yrityksiä, hyvin erityisiä antikiliikkeitä ja vastaavia. Tämä on sellainen ala, jolla suuret monikansalliset eivät todellakaan jyrää, vaan kyse on pienistä perheyrityksistä. Ja tarvitaan siis tukea näille yrityksille. Sitten kun puhutaan koulutuksesta ja valmiuksien parantamisesta, niin on selvää, että että jos me emme puutu niin sanottuihin juurisyihin, niin tuonnin kielto Euroopan unioniin aiheuttaa sen, että ongelma liittyy, siirtyy muualle. Eli me tarvitsemme selkeitä sääntöjä näille tuontituotteille, erityisesti lähi maista. Tämä on globaali ongelma. Ja koska olemme tehneet hyvää yhteistyötä ja varjoistelijatkin ovat sitoutuneet viemään asiaa eteenpäin, niin toivottavasti ennen kesää saamme tulosta aikaa, mutta on vielä kysymyksiä, jotka täytyy ratkaista. Yksi tämän ehdotuksen ongelma on sen sovellusala. Tässä halutaan siis estää terrorismi, terrorismin rahoitusta ähm, laittoman tuonnin kautta. Äh, tässä pyritään saman aikaan ehkäpä liiankin laajoja ratkaisuja. Meidän täytyy kohdentaa toimemme tarkemmin sen lisäksi, että meillä on direktiivi. Eli kun puhutaan lisenssijärjestelmästä, niin sitä tulisi ehkä kaventaa emme välttämättä voi pitää ensimmäisenä painopisteenämme tavoitteena tavoitteenamme terrorismin rahoittamisen estämistä, kun me emme välttämättä vielä edes tiedä, mikä, mitä on, mitä, mikä on tämän laittoman kaupan laajuus ja kuinka monia tuotteita on liikkeellä. Komission tuli, kun komissio on arvioinut mahdollisten lisäsien lukumäärää, niin arviot ovat vaihdelleet kymmenestä tuhansiin. Me tiedämme kyllä, kun olemme analysoineet vertailukelpoisia vientilisenssejä, niin tiedämme, että noin 10-20 lisenssiä haetaan vuosittain. Ja kyse on tuotteista, jotka asiantuntijat arvioivat myöhemmin. Ja hakemusprosessihan edellyttäisi aika paljon hallinnollista taakkaa, vaikka lisenssi evättäisiinkin. Meidän tulisi asettaa selkeät kynnykset. Ensinnäkin meidän tulisi laatia luettelo riskimaista, vähän samalla tavalla kuin konfliktimineraaleissa. Meidän tulisi myös katsoa, minkälaisia muita tuotteita katetaan muissa laeissa. Ja meidän tulisi nimenomaan keskittyä sellaisiin tuotteisiin, jotka saattavat olla omiaan edistämään terrorismin rahoittamista, mutta välttäisimme tiettyjä riskejä, muun muassa sellaisia tilanteita, joissa todisteita vaaditaan, mutta niitä on mahdotonta saa, saada on, voi olla niin, että perheet tai kulttuurilaitokset ovat oma, omistaneet tällaisia tuotteita vuosien ajan silloin, kun vientisäännöt olis, olivat paljon höllempiä. Eli meidän tulisi keskittyä kapeampaan alaan riskituotteita. Tällä tavalla voisimme estää ehkä välillisesti terrorismikin rahoittamista. Miten, entäpä sitten ehdotuksen tuojiin liittyvät elementit? No, jäsenvaltiolla on omat tehtävänsä, mutta jos tällaisia tuontilausuntoja tai asiakirjoja vaaditaan, niin se ehkä vain kasvattaa byrokratiaa, kuin sama tieto löytäisiin, löydettäisiin olemassa olevista järjestelmistä. Joten lähtisin siitä, että äh, vai että normi, äh, tuonti, ilmoitukset eivät välttämättä riitä. Meidän tulisi äh, niissä ottaa huomioon myös kulttuurituotteiden tuonnit, ja toivottavasti äh, tästä saitte jonkin verran ähm, itua, äh, hajua siitä, miten minä näistä asioista ajattelen. And then I would like to give the floor now to... Kiitoksia. No näin sitten varjoesittelijät saavat puheenvuoron, josta ensimmäisenä EPPstä Sabine van Hayen. Kiitos paljon ensin esittelijöille tämä mietintöluonnoksen esittelystä. Minusta tuntuu, että meillä on tässä vielä työtä tehtävänä suhtaudun hyvin myönteisesti Daniel Daltonin puheenvuoron tässä, jossa painotettiin sitä, että toisaalta kulttuurihyödykkeitä on suojeltava, jos niitä halutaan tuoda laittomasti meille, tai ne on viety laittomasti maasta ja näin on pyritty rahoittamaan ennen kaikkea rikollisuutta ja terrorismia. Toisaalta emme halua tuhota taiden markkinoita markkinoita Euroopassa ja tukahduttaa niitä byrokratiaan. Jos ajatellaan tiettyjä tapauksia tähän mennessä, ehdotuksia, joita on tehty, niin tämä haittaisi kyllä kovasti pienempiä yrityksiä, jotka taidemarkkinoilla toimivat, erityisesti mikroyrityksiä. Siksi meidän pitää olla kyllä hyvin tarkkana, kun lähdemme pohtimaan tarkistuksia, joiden kautta on osoitettava, mitkä säännöt koskevat ketäkin. Hyvin tärkeää on myös erotella se, että jos maa on kulttuurikaupan alalla sellainen, että se suojelee kulttuurituotteita riittävästi itsekin, niin silloin tuonti Euroopan unionin sisämarkkinoille voitaisiin sallia helpommin kuin jos kulttuuri kulttuurihyödyke tulee sellaisesta maasta, jossa kulttuuri ei suojella yhtä tehokkaasti tai erityisesti jos kyseessä on konfliktialue, jossa ei voida enää varmistaa sitä, että kulttuurihyödykkeitä suojellaan riittävästi lähtömaassa. Tässä mielestäni tarvitaan kyllä riittävän vankka kulttuurihyödykkeiden suoja myös Euroopan puolelta, kun ajatellaan tuontia. Siksi minäkin puhuisin sen puolesta, että laadittaisiin lista konfliktialueista, ja tätä jouduttaisiin tietenkin aina sitten päivittämään ja työstämään – jotta voidaan käyttää erilaisia järjestelmiä, jotta saadaan aikaan tasapaino tavoitteidemme välillä. Kiitos. Thank you very much. And then for uh, the EPP INTA, we have uh, Mr. Uh, Fala. Kiitoksia sitten EPP INTAsta, edustaja Fodetta. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minusta tässä ehdotuksessa on aivan liikaa porsan reikiä, jotka täytyy tukkia ennen kuin voidaan torjua kulttuurituotteiden laitonta kauppaa. Ensinnäkin minusta tämä määritelmä kuvailee eri kulttuurituotteiden luokat ja täytyy rajoittaa tuo ikä 250 vuoteen. Minusta tämän, tässä ei mene riittävän pitkä tällainen raja. On aivan liioiteltu ja se tulisi vaihdella riippuen mistä tavaraluokasta on kyse. Yli 250 vuotta vanhemmat tuotteet luovat sellaisen tilanteen, jossa useat arvokkaat taideteokset, joita on varastettu esimerkiksi sota-alueelta, on tuotu EUn alueelle. Minun mielestäni ongelmia on myös näiden luokkien kanssa. Hyvin usein ei sanota, miten pitää tärkeästi, tarkasti määritellä harvinaiset kokoelmat. Meidän tulee muistaa se, että arkeologia ja historia, muuttuvat se, mitä ei aikana pyytetty arvokkaana, saattaa nyt olla keräilijöiden kovastikin haluama. Ehdotetut kynnyksarvot kulttuurituotteille vaativat parempia arvioita ja sitten lähtökohtamaa artiklassa 2. Tuo alkuperämaalla tarkoitetaan tätä kyseistä maata, jossa kulttuurihyödyke löydettiin tai jossa se luotiin. Tätä käsitettä tulisi muokata selkeästi ja aion sitten vastaavat tarkistukset. Haluaisin myös todeta, että olen sitä mieltä, että meidän kannattaa ottaa käyttöön yleinen kielto Euroopan unionin tuottaville kulttuurihyödykkeille. Me tarvitsemme yhteiset säännöt kaupakäyntiin kolmansien maiden kanssa, jotta voidaan välttyä siltä, että kulttuurihyödykkeitä menetetään ja että niitä voidaan säilyttää oikealla tavalla ja että niitä ei käytetä terrorismin rahoitukseen. Meillä on erilaisia, asioita, erilaisia tapoja lähestyä tätä aihetta, mutta varmasti löydetään joku yhteinen hyvä sellainen. Puheenjohtaja, kiitoksia. IMKOM nimissä seuraava puhuja. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää molempia esittelijöitä ensimmäisestä luonnoksesta, vaikka komission ehdotuksessa on vielä joitain ongelmia, erityisesti liitteissä. Meidän on keskusteltava niistä. On tärkeää, että tiedämme, mistä kulttuurihyödykkeistä tässä ylipäätään puhutaan. Mitä tulli selvittää? tuonnin osalta ja miten kauppaa voidaan käyttää. Kysehän on usein pk-yrityksestä. Tässä ei tarvitse ihan alusta lähteä lähteä nollasta. Viennin osalta on hyvin laaditut säännöt, jotka noudattelevat Unescon sääntöjä, tietyt ikärajat ja viittaukset tiettyyn arvoon, jota pitää selvittää. Ja tämä helpottaisi varmasti tullin työtä. Siellä on paljon työtä. Tämä auttaisi myös pk-yrityksiä. Tämä olisi helpompi tapa lähestyä asiaa ja tämän tyyppisiä tarkistuksia en itse tehdä. Kiitos. Thank you very much. And then uh, since uh, David Campbell uh, Bannerman isn't here, I will... Kiitoksia. Ja koska David Campbell Bannerman ei ole paikalla, antaisin Alden nimissä edustaja Sedimovicille puheenvuoron. Um. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on aika hankala asiakirja. Sitä on hankala työstää ja lausunnotkin ovat aika erilaisia, mutta esitän meidän liberaalien lausunnon. Antikiesineiden laittoman kaupan määräksi arvioidaan noin 6 miljardia dollaria vuosittain. Ja on, ähm, tämä on USAn äh, edustajahuoneen arvio ja tällä rahalla kyllä rahoitetaan terrorismiakin, joten jotain tälle asialle täytyy tehdä. Me olemme vastanneet jo laatimalla muutamia asiakirjoja. Meillä on ad hoc toimia, joiden avulla voimme estää kulttuurituotteiden tuontia Irakista ja Syyriasta. Meillä on myös lainsäädäntöä, joka, jolla säädellään tuotteiden vientiä, mutta edelleenkin sääntely aukkoja on, erityisesti kun puhutaan unionin tuotavista kulttuurituotteista. Ja siksi olen iloinen komission tekstistä. Haluan myös kiittää yhteisesittelijöitä, mutta artiklat 4 ja 5, jotka ovat ehdotuksen ydin sisältöä, niin näyttävät olevan erimielisyyden lähde. Jotkut sanovat, että kaikkien tuontituotteiden tulisi saada tuontilisenssi riippumatta tuotteesta. Jotkut taas ovat sitä mieltä, että tulisi keskittyä uhkamaihin. Itse olisimme samaa mieltä Daltonin kanssa. Tuonti asiakirjan tulisi olla yksinkertainen eikä sälyttää taakkaa tuojille – erityisesti silloin, kun nämä mm, tuotituotteet eivät todennäköisesti ole sellaisia, että niillä rahoitetaan terrorismia, eli enemmistöstä tuotteita. Komissiolle tulisi myös antaa maksimimäärä joustavuutta, jotta voitaisiin pohtia, mitkä tuotteet tulisi alistaa millekin menettelylle. Nyt näyttää siltä, että peräänkuulutetaan yhden koon säännöstöä, mutta ei se kaikille sovi. Täytyy ottaa huomioon poliittinen taloudellinen tilanne näissä maissa, reitit ja kuljettajat ja niin edespäin. Jäsenvaltioiden tulisi olla apuna komissiolle ja tietysti tullitarkastukset täytyy toteuttaa kansallisesti, mutta on myös muutamia muita seikkoja, jotka meitä askarruttavat. Artiklaan 4 ja 5 menettelyjen tulisi olla elektronisia, avoimia ja helppokäyttöisiä, ja ne tulisi saada käyttöön ennen kuin asetus astuu voimaan. Komissio ei kuitenkaan sano mitään siitä, miltä tämän asetuksen tulisi näyttää käytännössä, ja pelkäänpä pahoin, että toimivaltaiset viranomaiset jäsenvaltiossa eivät halua palata paperiin. On myös annettava apua sekä ostajamaille että kolmansille maille, jotta ne voivat välttää riskejä. Ja tietysti kun puhutaan tuotteiden lähdemaasta eikä sitä voida yksilöidä, niin tähänkin täytyy olla oma menettelynsä. Tuolloin tuontilisenssiin tulisi liittää asiakirja, jossa todistetaan, että tuonti tapahtui lähdemaan lakien mukaisesti. Thank you very much. I've understood that you spoke. Kiitoksia. Te puhutte Alden nimessä yleisesti ottaen ja antaisin nyt puheenvuoron edustaja Schultzille, joka käyttää puheenvuoron Guen nimissä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minä puhun Forensan nimessä, joka on itse asiassa varjoesittelijän tässä kysymyksessä. Hän painottaa sitä, että aivan kuten jo tuon asetusehdotuksen esittelyssä jo painotettiin, me kannatamme Euroopan komission aloitetta kulttuurituotteiden tuonnista ja haluaisimme myös kiittää rinnakaisesittelijöitä tämän mietinnön esittelystä ja siitä, että on haluttu viedä eteenpäin näin hyvää lausuntoluonnosta. Interpolin mukaan ähm, pimeät markkinat ovat yhä tärkeämmässä asemassa näissä kulttuurihyödykkeissä ja kulttuurihyödykkeet ovat kaikkein suurin ähm, tuoteryhmä laittomassa kaupankäynnissä. Valitettavasti Euroopassa ja Pohjois-markkinoilla tätä kauppaa käydään ja myös Kiinassa. Tästä syystä olen vakuuttunut siitä, että Meillä on ollut hyvin pitkälti poliittisten ryhmien välillä yksimielisyyttä keskusteluissa näistä kysymyksistä, että 205 vuoden raja, jotta voidaan, var- voidaan sellainen raja käyttöön, jotta voidaan varmistaa. Tänä valvonta lisäksi jossain kulttuurihyödykkeissä artiklassa 5 todetaan asioita, jotka meidän mielestämme ovat, tekevät tästä riittämättömän välineen. Ja tämä ei mahdollista sitä, että voimme valvoa kauppaa riittävällä tavalla. Tässä suhteessa aiomme myös esittää tarkistuksia. Ja odottelemme läheistä yhteistyötä tämän asian puitteissa. And since uh, Jura Reda isn't here, I would... Kiitoksia. Ja sitten antaisin vielä puheenvuoron edustaja pyhnerille, joka on vihreiden varjoisettaja. Kiitos paljon. Kiitos myös monemmille esittelijöille. Aluksi halusin todeta, että komission aloite ja ehdotus saa täyden tuen meiltä. Se tarkoittaa muun muassa sitä, että ei me halua keskittyä ainoastaan terrorismirahoitukseen, vaan yleisesti haluamme taistella rikollisuutta vastaan. Ja tietenkin rahanpesua myös. Mitä sitä liitteeseen tulee, haluaisin vielä kerran painottaa asiaa, jonka olemme useat kerrat sanoneet, mutta se on hyvin tärkeä. Kyse ei ole ainoastaan antiikkiesineistä tai 250 vuoden iästä, vaan onneksi on olemassa myös modernia taidetta. Ja modernia teknisiä asioita, jotka ovat kulttuurihyödykkeitä, joten tuo 250 vuoden ikäraja on aivan absurdi. Samoin arvoraja on mielestäni erittäin huono, koska tässä voidaan manipuloida ja lähteä petoksen tielle. Tärkeää on, että myös katokulkuun puututaan – koska näin voidaan myös puuttua moniin laittomiin toimiin. Ja monissa muissa asetuksissa tämä asia on ollut esillä. Esimerkiksi kaksi käyttötuotteiden luonnoksessa ainakin, samoin kuin muissa yhteyksissä. Se, mikä on teknisesti mahdollista, pitäisi nyt toteuttaa lähtömaan poliisi on hyvin tärkeässä asemassa. Tässä ei ainoastaan tulli. Poliisi tuntee laittoman kaupan paljon paremmin, joten poliisin työ olisi tässä tärkeää. Tuotiluvat ovat totta kai meille hyvin tärkeitä. Se on ihan itsestään selvää. Kiitos oikein paljon mielelläni teen tätä yhteistyötä. Very much. And then for, uh, the... Kiitoksia kovasti ja sitten EFTDstä. Seuraava edustaja. Sione. Kiitoksia. Olen kuunnellut Hörölä esittelijää ja haluan kiittää esittelijää ää, ähm, hyvästä työstä. Ne ää, äh, tuotteet, joita tulee tällä hetkellä Syyriasta ja, Syyriasta ja Irakista, niin niille ei, niitä ei kata mikään ää, äh, lainsäädäntö toi, tällä hetkellä, joten olen iloinen tästä kehityskulusta. Ja on tärkeää, että saadaan yhtenäiset tulli valvontajärjestelmät. Mehän emme voi puhua ähm, yhteismarkkinoista, jos meillä ei ole myös yhtenäisiä, yhtenäistä tullivalvontaa. Myös forum shopping voi olla ongelma tässä tapauksessa. On myös tärkeää se, että pyritään minimoimaan yrittäjien byrokratiaa ja käyttämään mahdollisimman paljon hyväksi digitaaliteknologiaa. PK-yrityksille on annettava tukea, jotta ne voivat soveltaa tätä asetusta, kun se astuu voimaan. Ja tätä ehdotusta voisi vielä parantaa. Kuten ensimmäisessä mielipiteiden vaihdossa Ähm, totesimme, me haluaisimme, että tämä olisi selkeä ja kattaisi kaikki kulttuurituotteet. E, ja aiommekin esittää muutamia tarkistuksia tähän suuntaan. E, Kulttuurihyödykkäiden laillinen ää, kauppa ää, on hyvin laaja ilmiö Euroopassa ja siksi meidän täytyy myös väärinkäytöksiä estäessämme välttää turhaa byrokratiaa. Thank you very much. And I've... Kiitos oikein paljon. Huomaan, että David Campbell Bannerman saapui juuri saliin, joten saat heti puheenvuoron. Kiitos paljon puheenjohtaja kärsivällisyydestänne. Lontoossa oli kauheasti liikennettä, joten myöhästyin junasta ja liikennettä oli paljon täälläkin. Paittelut. Halusin vain sanoa, että mietinnön keskeisin sisältö on sinänsä tärkeä aihe, mutta meitä huolettaa se, että nyt syntyy liikaa byrokraattista taakkaa niille, jotka tätä työtä käytännössä tekevät. Että minusta tuntuu, että tuo arvoraja, siihen olemme jo viitanneetkin, ja samoin tuo ikäraja. Se on yksi huolenaihe. Yksi huoli on myös se, miten voidaan todistaa, miten vanha tietty hyödyke on. Tämä on tällainen byrokraattinen kysymys, joka meitä huolestuttaa ja tietenkin korkeampi kynnys on monilla tavoin tässä parempi. Joten tältä pohjalta totesin vain, että työtä pitäisi tehdä paljon ennen kuin päästään rajalle asti artiklassa 4 5. Ja tuo sähköinen järjestelmä, jota yhteisesittelijät esittävät, on kyllä askel oikean suuntaan. Joten Täyttäisi vielä ensin mikro- ja pk-yritykset, joilla ei ole ehkä aina riittävästi resursseja käsitellä näitä kysymyksiä. Siksi on hyvä, että näitä yrityksiä tuetaan erityisesti. Pari kysymystä komissiolle vain lopuksi. Ensinnäkin, onko komissiossa suunnitteilla, että lupaviranomaisille ja tullin pitäisi saada lisää henkilöstöresursseja, miten tämä vaikuttaa budjetteihin ja toiseksi, mitä tapahtuu silloin, kun alkuperämaata ei voida selvittää eikä voida todistaa tätä yhteyttä. Kiitos oikein paljon, että odotitte minun puheenvuoroni. I think we had all the no niin, Eiköhän kaikki varoista tätä käyty läpi, jollei täällä on sitten oli joku, joka haluaa käyttää puheenvuoron. Ja muuten sen ei ole. Anna. Kiitos paljon yhteispuheenjohtaja. Ja nyt on komission velvollisuus kommentoida mietintöluonnosta ja vastata kysymyksiin, joita komissiolla on esitetty. Tämä on Taksud pääosastolta. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Uh, en ce qui concerne la... Kiitoksia puheenjohtaja. Mitä tulee ensimmäiseen kysymykseen, äh, eli siihen tarvitsisivatko tulliviranomaiset lisää resursseja äh, tämän asetuksen edellyttämiin, edellyttämään valvontaan, niin asia on kyllä äh, aivan päinvastoin. Tämänhetkiset resurssit riittävät, mutta mutta tietenkin on tärkeää, että toimivaltaiset viranomaiset, kulttuurialan viranomaiset saavat hekin äänensä kuuluviin ja osallistuvat. Eli toimivaltaisilla viranomaisilla täytyy olla myös riittävät resurssit tähän toimintaan. Valvonnan helpottaminen. No, on selvää, että digitaalisen digitaalialan tai sähköisten asiakirjojen olemassaolo helpottaisi näitä tarkastuksia ja valvontaa. Ja tietysti tällaisen e-järjestelmään siirtyminen edellyttää ehkäpä lisäresursseja. Ja sitten annankin puheenvuoron kollegalleni Elenalle. Uh, thank you, Natalie. Uh, actually the... Kiitoksia, Natalie. Niin, itse asiassa tämä alkuperämaan tunnistamiskysymys voi olla ongelmallinen, varsinkin vanhempien kulttuurihyrkkeiden kohdalla. Kaksi mahdollisuutta. Mahnei tuoda ja vaadimme, että todistetaan ja esitetään siitä, että tunnetaan alkuperämaa kaikissa tapauksissa, tai sitten voitaisiin mahdollistaa jonkun verran joustavuutta Ja jos tarkastellaan sitä, mikä viimeinen maa on, josta tuo tuote tulee EUn on allekirjoittajamaa 1970 yleissopimuksessa, silloin voisi olla riittävää se, että toimija todistaa, että tuote lähti tuosta maasta laillisesti. Mutta sitten että jos tuote on mielestämme ollut tuossa maassa vain uudelleenviennin vuoksi, niin sen ei olisi pitänyt kautta kulkea tuon maan kautta, niin sen olisi pitänyt jäädä sinne ainakin kuukaudeksi. Ja jostain tietystä syystä. Toisaalta voimme tunnistaa sen, että vain yhden kuukauden oleskelu tuossa vientimaassa ei ole riittävää ja pohdimme mahdollisuutta lisätä tuota vähimmäisaikaa, siis jos kyse on muusta kuin alkuperämaasta, paljon pidemmäksi ajaksi. Ehkäpä kymmenen vuotta voisi olla sellainen. Thanks a lot. Any additional questions? Kiitos oikein paljon. Onko komissiolle lisäkysymyksiä? Ilmeisesti ei. Joten annan uudestaan esittelijöille puheenvuoron ehkä käänteisessä järjestyksessä. Edustaja Dalton. Well, thank you very much. And I, I... Kiitoksia kovasti. Komission vastaukset korostavat sitä, kuinka vaikea on edes tietää, mistä puhumme. Täytyy nyt olla hyvin varovaisia ikärajoista ja arvokynnyksistä. Annan teille esimerkin. Jos me alennamme ikärajaa, niin saatamme päätyä tilanteeseen, jossa vaikkapa isoäitini isoisäni kirjoittama kirja ensimmäisestä maailmansodasta, jonka vien USAhan lomalle, niin en saa, sitä ei saakaan tuoda tänne EUhun takaisin. Miten tämäkin toimisi? Ja entäpä miten tulliviranomaiset toimivat tässä tilanteessa? Mistä he tietävät jonkin esineen iän? Joten täytyy olla hyvin varovainen sen suhteen, miten tässä toimitaan on selvää, että siinä vaiheessa, kun me tiedämme, mistä puhumme, niin sitten on helpompi näitä sääntöjäkin rukata. No tässä oikeastaan kaikki paitsi, että takarajaa tarkistuksille on pian. Tietysti olemme iloisia, jos ihmiset esittävät näkemyksen. Tietysti ää, täällä on näkemyseroja ryhmien välillä, ei ainoastaan yhteisesittelijöiden välillä. Ja tietysti me tietysti heijastelemme niitä eroavaisuuksia, joita meidän omissa ryhmissämme Äh, vallitsee. Totta kai me pyrimme sitten löytämään kultaisen keskitien ja kompromissin. Äh, tämän äh, teille voin taata ja toivottavasti yhteisesittelijä on samaa mieltä ja varmasti on. Odottelen tarkistuksia. Kiitos oikein paljon, Nessia Moska. Kiitoksia. Minä olen ihan samaa mieltä tämän tavoitteen kanssa, jonka yhteisesittelijä esitti. Tässä, tästä, ehdotuksesta, äh, tästä ehdotuksesta on todellakin useita näkemyksiä kaikki ryhmät kuitenkin ovat yhtä mieltä tavoitteista, eli me haluamme, kaikki haluavat sellaisen järjestelmän, jossa voidaan torjua kulttuurihyödykkeiden laitonta tuontia ja kauppaa ylipäänsä. Ja kaikki ovat tietysti yhtä mieltä siitä, että tämän asetuksen ei pitäisi sälyttää ylimääräistä taakkaa sektorin toimijoille – ja me olemme tässä tänään kuulleet useita näkemyksiä ja yhtäältä meidän täytyy löytää teknisiä ratkaisuja niihin ongelmiin, joita täällä on yksilöity. Ja on selvää, että kaikkein okaisin ongelma liittyy alkuperämaahan ja tähän ikäkynnykseen ja siihen, miten tämä hyödykeluettelo laaditaan ja niin edespäin. Yksi kaikkein kiistanalaisimmista asioista liittyy tähän ikäkynnykseen. Ja tulen kyllä ottamaan vaarin siitä, mitä yhteisesittelijä sanoi. Jos me tätä ikärajaa alennamme, niin saatamme joutua erilaisiin ongelmiin tulisi ehkä ottaa huomioon myös tämän hyödykkeen arvo. Äh, eli äh, kaiken kaikkiaan meidän ei pitäisi lisätä äh, byrokratiaa. Jos joku tuo tai kuljettaa hyödykettä, joka on arvokas, niin yleensä jo määritelmän mukaan tällaiseen hyödykkeeseen, hyödykkeen mukana kulkee jonkinlainen asiakirja, sertifikaatti. Tuskin se kauheasti aiheuttaa ylimääräistä taakkaa toimijalle, vaan pikemminkin on todistus siitä, että kauppa on laillista. Täytyy pohtia, miten teknisesti löydämme sellaisia ratkaisuja, jotka vastaavat kaikkiin vaatimuksiin. Joka tapauksessa olemme ottaneet huomioon kaikista näistä huomioista, joita täällä on tänään kuultu, ja toivottavasti onnistumme löytämään sellaisen ratkaisun, joka vastaa kaikkiin teknisiin ongelmiin, joita täällä on tänään esitetty. Kiitos. Äh. Kiitos oikein paljon. Erityisesti yhteisesittelijöille. Tietenkin parlamentti arvostaisi sitä, jos saataisiin laaja enemmistö tekstin taakse, koska se vahvistaisi parlamentin asemaa – neuvotteluissa neuvoston kanssa. Ne ovat varmasti luvassa. Yhteispuheenjohtaja. Kiitoksia kovin ystävällistä. Tarkistutte tämmöisen määrä aikaa. On kahden päivän päästä. 25.4. keskipäivällä. Ei enää paljon aikaa. Haluaisin päättää tämän yhteiskokouksen näin ja kiittää rinnakkaispuheenjohtajan Langea Palataan sitten pohtimaan näitä tarkistuksia kesäkuussa. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon yhteispuheenjohtaja teille. Näin saimme esityslistan kohdan seitsemän käsiteltyä. Seuraavana kohtana meillä on koordinaattoreiden kokous. Tämä pidetään suljetuin ovin 10 minuutin kuluttua.